epäselväksi. Katsotteko tämän sopimuksen myötä meillä on enemmän vaikutusvaltaa Vietnamiin vai onko enemmän vaikutusvaltaa, mikäli ei ole sopimusta? Voitteko selventää? Ja nyt voitte vastata. Teillä on puoli minuuttia. Aika, olkaa hyvä. Jos sallitte, niin minäpä vastaan englannin kielellä. Me näemme, että tämä sopimus ei ole tähän mennessä saanut mitään hyvää aikaan, koska neuvotteluja ei ole, neuvotteluissa ei ole onnistuttu ihmisoikeustilannetta parantamaan. Eli itse asiassa eh, se, mitä Euroopan parlamentti alun perin eh, totesi, eh, kannattaisi vahvistaa tässä vaiheessa. Nyt me annamme vapaat kädet tuolle hallinnolle. He eivät ole tehneet yhtään mitään, mitä, mitä meille lupasivat. Kiitokset. Ja seuraavaksi kollega Fidanza minuutti. Kiitos puhemies. Tämä sopimus Vietnamin EU välillä sisältä paljon ristiriitaisia kysymyksiä, jotka ihmisoikeuksia loukataan. Totta kai merkitti mahdollisuuksia yrityksillemmekin ja voidaan ehkä myös alkuperämerkintöjä suojella. Ja totta kai tärkeällä alalla, kuten riisialalla on ongelmia. Italian riisituotanto on erittäin tärkeä Euroopassa ja totta kai me olemme jo olleet hyökkäysten kohteena Kambodjan ja Myanmarin sopimusten vuoksi. Takeita on huonosti toteutettu ja liian myöhään ja totta kai tämä on johtanut ongelmiin Kambodjan kanssa riisin osalta. Totta kai on ilmeistä, että jos markkinoille tulee lisää vietnamilaista riisiä halpaan hintaan. Se panee polvilleen meidän sektorimme, valtuuskuntamme. Ei halua olla tässä rikollisena mukana, eikä anna vihreä valo tälle sopimukselle, koska itä riisiä ei ole siinä suojeltu. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Asimako Pulu ja yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä vapakauppasopimus EUn ja Vietnamin välillä on nähdäkseen erittäin hyvä sopimus. Se tuo mukanaan taloudellista hyötyä kummallakin osapuolelle. Tarifit poistetaan ja tarifikiintiöt niin ikään markkinat avataan palveluiden tarjoamistakin varten. Ja lisäksi on mahdollisuus päästää julkisten hankintojen markkinoille sopimuksen myötä. Tästä on hyötyä myös Kreikalle. Kreikka pystyy viemään maataloustuotteita ja lääketeollisuuden tuotteita Vietnamiin ja myöskin fetaa voidaan viedä ja samalla maantieteelliset merkinnät on suojattu. Tämä auttaa myöskin suojelemaan työntekijöiden oikeuksia ja ihmisoikeuksia Vietnamissa ja edistää demokratiaa. Samalla voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan sopimuksen myötä. Nyt kun on meneillään kauppasotia, sotia, tällä soviksa myöskin symbolinen arvo. Tämä osoittaa, että EU kannattaa monenvälistä vapaakauppajärjestelmää, joka perustuu oikeudenmukaisiin sääntöihin. Ja samalla kunnioitetaan Euroopan unionin arvoja. Jotenkin voidaan edistää. Toivon, että äänestätte puolesta. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Vin. Yksi minuutti. Kiitokset puhemies. Nyt kun vapaakauppaan kohdistuu paljon painetta, on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni jatkaa markkinoiden avaamista, koska me olemme nyt kestävän sääntöpohjaisen kaupan takuumiehinä maailmassa. Meidän tulee antaa tukemme tälle kaikkein kattavimmalle vapaakauppasopimukselle Euroopan unionin ja eh, kehitysmaan välillä. Vietnam on sitoutunut ratifioimaan loputkin ILOn yleissopimuksista. Kuusi on jo ratifioitu Ähm, nyt 95 äh, miljoonaa ihmistä on saanut oikeuden järjestäytyä äh, ja samoin äh, yleissitovat työehtosopimukset ovat nyt sallittuja. E, ei tilanne viettämissä täydellinen ole vieläkään, mutta kansainvälisessä politiikassa kyse ei ole täydellisyydestä, vaan parannuksista. Tarvitsemme hyviä suhteita. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Vintsik, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, komissaari, hyvät kollegat, historia on osoittanut, että kauppa ja markkinoiden avaaminen luovat edistystä, vaurautta. 60 eurosta tienataan ulkomaisten investointien kautta ja muitakin etujen tästä kauppasopimuksesta ja myöskin sosiaalista edistystä ei voida taata ilman vientitoimintaa. Vietnam on erityisessä asemassa, koska EU ei ole koskaan laatinut sopimusta kommunistisen maan kanssa, kynnysmaan kanssa. Tämä tulee avaamaan mahdollisuuksia jatkossakin. Eurooppalaisia normeja voidaan edistää. Tässä myöskin suuri poliittinen udottuvuus, nimittäin perusoikeuksien kunnioittaminen. Tässä mukana mekanismeja, joilla voidaan arvioida perusoikeuksien toteutumista seuraamuksia, voidaan myöskin langettaa, mikäli sopimukset ei kiinni. Kuten edustaja Lange jo sanoi, työnormitkin voidaan saada parempalle tolalle kuin ilon yleissopimukset 23-22 ratifioidaan. On erittäin tärkeää, että menestyksestä kauppapolitiikkaa edistetään myöskin muilla sopimuksilla, joita tehdään jatkossa ja toimitaan tämän suhteen johdonmukaisesti jatkossakin. Edustaja Keli, minuutti, olkaa hyvä. Uh, Kiitos komission jäsen, esittelijä Ursua ja muut. Kun ajatellaan, mitä hyötyä vapaakauppasopimuksesta koituu Vietnamille ja Euroopan unionille, koska vapaakauppasopimus aina on sellainen, joka antaa hyötyä molemmille osapuolille, koska ne on ollut asian alueen pysyvä esittelijä ennen kansanpuolueen singapore esittelijä, niin olen iloinen vapakauppasopimuksesta Vietnamin kanssa. Tämä on ensimmäinen kattava vapakauppasopimus, jonka nyt toteutamme kehittyvän maan kanssa, niin se on tärkeää. Nimittäin se on ihan eri asia, jos se tehdään kehittyneen maan ja talouden kanssa. Ja tämä on myönteinen viesti tietenkin myös kehittyville maille muuten, kuten Vietnamille. Joskus jotkut vastustavat, mutta minä niille sanon, että mitä ongelmia teillä sitten onkin, niin totta kai voidaan sanoa vain ei, että kohennuksessa saada ilman sopimusta. Neuvotteluaikana on jo saatu kohennusta ja se varmasti jatkaa, kun sopimusta toteutetaan. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi kollega Soido Alvarez, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies komission sen Hogan. Vapaakauppasopimus Vietnamin kanssa välittää merkittävän viestin niin Euroopan ulkopuolelle kuin Euroopan sisälläkin. Näin Eurooppa osoittaa jälleen kerran, että se on maailmanlaajuinen merkittävä kaupan toimia. Näin osoitamme populisteille, että emme palaa protektionismiin, vaan puolustamme vapaa kauppaa. Ja on, tämä on tärkeää myös Euroopan sisällä tuhansille tuhansille yrityksille, jotka nyt kun 65 äh, prosenttia tulleista poistuvat, saavat äh, uusia mahdollisuuksia, kun äh, mm, ovet muualla sulkeutuvat. Esimerkiksi Äh, liha-alalle, oliivialalle, oliiviöljyalalle ja viini- ja alkoholialalle. Tämä on myös äärimmäisen tärkeää, koska näin suojellaan niiden maantieteellisiä merkintöjä. Meidän on oltava myös tarkkaavaisia, että ne alat, jotka mahdollisesti kärsivät, äh, saavat tarvittavan tuen. Minä pyydän tukea tälle sopimukselle. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Sofko, yksi minuutti, joka hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen. Vietnam on erittäin tärkeä kumppanimme Kaakkois-Aasiassa. Se kuuluu asian maihin ja sinulaiset suhteet asian maiden kanssa. Vapakauppasopimuksen myötä alkaa uusi aikakausi suhteissamme. Vietnam on ensimmäinen nousevan talouden maa, jonka kanssa meillä on sopimus. Tämä tarjoaa kummankin osapuolen yrityksille uusia mahdollisuuksia. Lisäksi järjestö, kulttuuri ja muun tyyppinen yhteistyö. Tämä on myöskin yksi askel eteenpäin, kun EU pidemmällä aikavälillä pyrkii parantamaan suhteitaan kaakkois-Aasian maiden suuntaan. Tämä edistää eurooppalaisten näkyvyyttä myöskin Aasian markkinoilla jotka kasvavat markkinat. Täytyy kuitenkin muistaa ihmisoikeustilanne Vietnamissa kumppanimaassamme. Olemme havainneet, kuinka hallitus on rajoittanut vapautta lainsäädännön kautta. Paikallisviranomaiset usein pakkolunastavat ihmisten omaisuutta esimerkiksi. Myöskin uskonnon välistä vuoropuhelua Vietnamissa. Nyt ei kyse pelkästään taloussuhteiden vahvistamisesta, myöskin uskon vapauden varmistaminen on tärkeä osatekijä olisivat suhteessa. Minä tuen tätä kauppasopimusta, mutta yhtä lailla odotan, että Vietnam saa edistystä aikaan näissä asioissa. Seuraavaksi puheenvuoro saa kollega Bentele yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvon kollegat, minä tuen EU-Vietnam-sopimuksen solmimista, koska paitsi että näin luomme ja säilytämme työpaikkoja Vietnamissa ja Euroopan unionissa, tämä merkitsee hyvän kehityskulun käynnistämistä, joka tulee vaikuttamaan myönteisesti ja voi vaikuttaa myönteisesti Vietnamin yhteiskuntaan. Tärkeintä on, että sopimus luo oikeudelliset puitteet mahdollisuuden vuoropuhelulle ja sellaiset valvontamekanismit ja sovittelumekanismit, joissa molemmat osapuolet ovat mukana. Äh, nyt äh, puhutaan paitsi tästä sopimuksesta, myös vihreän kehityksen ohjelmasta, äh, Pariisin ilmastosopimuksesta, e, lehdistövapaudesta, ihmisoikeuksista. Ei tässä mitään blankkosekkiä kenellekään allekirjoiteta. Nyt komissiolla ja meillä Euroopan parlamentissa on velvollisuus tehdä tästä sopimus ja olen iloinen siitä, että suuri enemmistö tässä salissa haluaa käyttää tämän tilaisuuden hyväkseen. Kiitos. Kiitokset ja seuraava puhuja kollega Pereira. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Obrigada, signora president. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Vietnamin ja EU-välinen vapakauppasopimus tarjoaa taloudellista hyötyä ja pystymme jo vaikuttamaan muun muassa työlainsäädäntöneuvottelujen aikana – työsopimusneuvotteluja hyväksyminen ja liittojen hyväksyminen on meidän toimintamme ansiota. Kuitenkin meidän täytyy todeta, että meidän olisi pitänyt olla kunnianhimoisempia, kun ajatellaan ilon sopimuksen ratifiointien liittyen pakkotyövoimaan, niin että siellä toteutetaan nopeasti tämä sopimus. Totta kai meillä on ollut hyvin vähän aikaa tämän toteuttamiseen. Kuitenkin tämä sopimus on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan käyttää vapakauppasopimuksia edistääksemme meidän eurooppalaisia arvojamme ja periaatteettamme. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, me menetimme yhdistyneen kuningaskunnan, mutta meidän täytyy kehittää kauppaa kuitenkin. Emme saa ottaa takapakkia myöskään, kun pyrimme edistämään ihmisoikeuksia. Meidän täytyy sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia ajaa, kuten myös luonnon monimuotoisuutta ja ympäristön suojelua. Anmeldungen zum Catch the Eye-Verfahren, die können wir auch alle berücksichtigen und ich würde gerne beginnen mit der Kollegin. Meillä on kaiken kaikkiaan seitsemän ö, kysymystä keskustelussa pujaluetteloa. Deli. Totta kai kehitys ja kauppa kukoistaa siellä ja valtavia voittoja tienataan. Ne on hyvä keino myös sanan miljoonan kansakuntaa hyödyntää. Siksi on niin lobattu toimielimiä, yritysjärjestöt, niin että lykättäisi ratifiointia. Älkää nyt kuvitelko, että tämä olisi vain vietnamilaisten iloksi ja hyväksi tämä sopimus. Vain ei ketään köyhyydestä nosta, kuten joku väittää. Nämä ovat johtaneet siihen, että vauraus siirtyy idästä länteen. Siinä hyödyntää voimavaroja ja hyödynnetään työvoimaa joku sitten kysyy, miten nämä hoidetaan, jos emme tee sopimuksia. Tällainen ylimielisyys hoidetaan kyllä vietnilaisten voimiin, kun he organisoituvat samalla tavalla kuin ihmiset tekivät näissäkin maissa. Jos olemme huolissamme todellakin heistä, niin kuunneltakoon sitten liittoja ja kansalaisjärjestöjä, ettemme ratifioisi tätä sopimusta. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Bilbao Barandika, yksi minuutti teilläkin, olkaa hyvä. Gracias, presidenta, komissario. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Meidän kauppapolitiikka politiikkamme on osoittautunut äärimmäisen tehokkaaksi keinoksi sosiaalisia ja ympäristöstandardejamme ajatellen ja niiden ajamista kaikkialla maailmassa. Siksi tämä on erittäin hyvä sopimus. Euroopan unioni itse asiassa tuo todellista lisää arvoa eri maissa ja tämä hyödyttää kansalaisia kumppanimaissamme. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että tässä prosessissa pyritään oikeudenmukaisempaan maailmaan eikä yhtäkään sektoria jätetä kyydistä. Näin huolehditaan nimittäin myös siitä, että meidän tuottajamme, erityisesti jalostusteollisuus kala-alalla ja erityisesti kalasäilykkeiden alalla, saa puolustettua legitiimejä vaatimuksiaan, kun ajatellaan sääntelemätöntä laitonta kalastusta. Ja Euroopan unionin täytyy suojella sosiaaliselta sekä ympäristöpolkumyynniltä omia tuotteitaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Areena, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia. Kun hyväksytään vapaakauppasopimuksia autoritaaristen kommunistien maiden kanssa ja sanotaan, että puolustan ihmisoikeuksia, on kyllä surrealistista ajattelua. Olen belgialainen surismin kotimaasta, kuten herra Bourgeois. Kaikesta huolimatta on ollut mahdollista tämän sopimuksen kautta voitaisiin toimia paremminkin. Riitojenratkaisun mekanismi ei ota huomioon kestävää kehitystä, sosiaaliset oikeudet ja ympäristöoikeudet. Niiden suhteen ei ole mitään sitovia sääntöjä, joita, joilla suhteen voitaisiin sanktioita. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa. Te, arvon komissaari, ja ne, me parlamentissa. Meidän pitäisi antaa aikaa yhteistoimien vielä korjata ja parantaa sopimusta. Me olemme vääntäneet kättä. Me olemme voittaneet ISDS ja ICS suhteen, mutta kestävä kehitys ansaitsee sitovan kappaleen, jonka myötä voidaan langettaa sanktioita. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Vuolas, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puhemies. Komission jäsen, ihmisoikeudet ovat olleet huolenaiheena Vietnamissa. Mutta jumalani milloin te sallitte ihmisoikeushuolen puuttuneen meidän liiketoimintamme ylipäätään? Israelin ja Saudi-Arabian kanssa käydään kauppaa. Nämä kauppasopimukset eivät johda yhtään mihinkään noiden alueiden ihmisten osalta. Ne vain tällaista yritysmaailmaa tuhoaa ja myös maanviljelijöitä eivät mietimällä tästä hyödy. Eivät yrityksetkään hyödy siellä tästä. Tärkein ongelma tässä kauppasopimuksessa on, että jos ajatellaan vain takuita monikansallisille ja ulkomaisille sijoittajille, myös neuvottelulausekkeitakin, mutta siellä ei ole mitään lausekkeita, jos ajatellaan ympäristöstandardien loukkaamista. Mitä mahdollisuuksia on, että tulla, pystytään siellä toisella puolella planeettaa vaikuttamaan? Mitä mahdollisuuksia, että ollaan Pariisin sopimuksen kanssa johdonmukaisia? Ei mitään. Thank you. As next... Kiitokset. Seuraavaksi kollega Kanjas, olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia puhemies. Eh, ei tietämättömyyden eh, tule olla selityksenä demagogialle. Siis meillä on kauppaa Vietnamin kanssa. Eikö tämä nyt ole ihan itsestäänselvää? Kauppaa on 43 eh, miljardia, 13 miljardia. Eli tätä kauppaa siis on jo ja nyt on hyvä, että tämä kauppa alistetaan säännöille ja tämän kauppasopimuksen kautta ihmisoikeudet, ympäristöoikeudet ja niin edelleen tulevat sitoviksi. Onhan tämä nyt parempi kuin, että sopimusta ei olisi. Minä en tiedä, kun jotkut täällä näyttävät haluavan vaikka muuttaa maailmaa ääriajattelun kautta voittaa. Ja voittavat ehkä sillä ääniä, mutta kun eivät paranna kenenkään kansalaisen elinmahdollisuuksia yhtään missään. Eli nyt meillä on puitteet ja meidän täytyy huolehtia siitä, että tätä sopimusta sitten täytäntöön pannaan oikealla tavalla ja meidän täytyy olla valppaina. Mutta tällaiset äh, ääriajattelijat, jotka sen sijaan, että haluaisivat parantaa ihmisoikeuksia, sosiaalisia oikeuksia, kestävää kehitystä tai ympäristön kunnioittamista, niin haluavat vain kalastella ääniä. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Jean-Claude. Kiitoksia paljon puhemies. Minä kannatan vapaa kauppaa. Se on se syy, miksi minä tulen äänestämään tämän sopimuksen puolesta. Minulla on kuitenkin yksi huoli, jonka osalta pyytäisin vastausta komissiolta. Meidän täytyy olettaa, että tuonti EU-hun, elintarvikkeiden tuonti Vietnamista EU-suuntaan tulee kasvamaan – tämän oletusarvo. Tällä hetkellä tuonti on neljännen tai viidennen maan luokkaa, mutta jatkossa se tulee kasvamaan. Entä sitten elintarvikkeiden laatu? Miten siihen suhtaudutaan ja eikö tämä myöskin tule lisäämään huonolaatuisen ruoantuontia tuontia e eu hon Miten vastaatte tähän? Kiitokset ja lopulta sitten vielä kollega Scholz. Kiitoksia puhemies. Kun nyt äh, ajatellaan 1900-luvun jälkipuoliskoa, Vietnamin äh, sota, agentti, oranssi, myrkky ja niin edelleen. Ja kun ajatellaan ylipäätään muutosta Vietnamissa, niin voidaan sitten pohtia niitä tehtäviä, joita hallinto on itselleen asettanut, eli avautuminen kohti muuta maailmaa. Siksipä Simon ja Kanjas teille toteaisin, että sen sijaan, että että solmimme vapakauppasopimuksen Vietnamin sosialistisen äh, äh, tasavallan kanssa meidän olisi tullut tehdä toisenlainen sopimus niin, että yhdessä kumppaniemme kanssa olisimme ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen saaneet etusijalle. On hyvä, että kansainvälisen työjärjestö ILOn yleissopimuksia on nyt maassa ajettu. Tämä tietenkin parantaa työntekijöiden oikeuksia. Siksi minä tuen EAYtä, joka varoittaa tämän sopimuksen ratifioinnista tällaisenaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa sitten komission jäsen Hogan. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia kovasti puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää parlamenttia puheenvuoroista. Tämä on tilaisuus kiittää ihmisiä myös, jotka ovat olleet mukana EU-Vietnam-neuvotteluissa. Herra ja kiittäisin Intavaliokunnan puheenjohtajana, herra Bursuata, joka on esittelijä ja kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet mukana sopimusta selvitettäessä. Kaikkia valiokuntien jotka ovat olleet välillisesti mukana sen läpi ja antamassa tukea sopimukselle. Kiitos myös Cecilia Malmströmiä, entistä komission jäsentä ja DG Kauppaa, joka on tehnyt uurastanut kovasti tämän sopimuksen parissa. Kuten täällä moni on todennut, kyse on parlamentin ensimmäinen vapakauppasopimus ja sijoitussuojasopimus. Ja toivottavasti nyt se hyväksytään, kun moni on maininnut täällä PK-yrityksetkin, että voivat tarttua tähän tilaisuuteen. Kun ajat ovat niin epävarmat kaupassa, niin totta kai tällainen kauppasopimus antaa positiivisen viesti meidän sitoutumisestamme reiluun kauppaan, sääntöihin ja arvoihin. Voin taata sen, että me kyllä täytäntöönpano seuraamme hyvin tarkkaan, koska me olemme samaa mieltä teidän kanssa, että on ongelmia, jotka on ratkaistava vielä. Ja jatkuvastaamme kyllä, se edellyttää meiltä, että seuraamme, että Vietnam pitää kiinni lupauksistaan, ja olemme kyllä tietoisia tästä. Mutta mitä tuli joihinkin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin, niin Tämä liittyy markkinaa pääsyyn muun muassa ja vastavuoroisuuteen Vietnamin ja Unosalta osalta. Juncker mainitsi täällä myös elintarvikkeet. Tässä vauvoitetaan meidän vientimme muun muassa lihan osalta, alkoholin, oluen osalta, mutta siellä on takuita myös muun muassa riisille, maisille ja tonnikalalle. Tämä on uusi ulottuvuus myös meidän vapaakauppasopimuksessamme viime vuosia ajatellen. Ensi kertaa siellä on vapaakauppasopimus, jossa on takuita myös ajatellen maantieteellisiä alkuperämerkintöjä. Ja Vietnam on lupautunut myös siihen, että EUta vedetään yksikkönä, kokonaisuutena, ja näin päästään monista muistakin kuin tarifeista. Meillä on 169 maantieteellistä merkintä, jotka on suojattu. Ja sitten riittyy ratkaisusta, että voidaan täytäntöönpanoa parantaa, se on tärkeää. Ja tämä on komissiolle tärkeällä siellä. Vietnam no, on hyvä esimerkki siitä, missä on ponnisteltu kovasti ennen kuin tätä täytäntöä pannakaan liittyen riittojen ratkaisuun. Ja tässä on merkittävä edistystä saatu. Eli totta kai on hyvä, että on painostettu. Mutta meillä on myös institutionaalinen rakenne neuvontavan rakenteen ansiosta. Siellä on kansalaisyhteiskuntaa mukana, yrityksiä, ja kaikki yksiköt, jotka myös osallistuvat sopimuksen täytäntöönpanoon. Täytäntöönpano on tärkeää ja siksi meillä on komissiossa myös oma virkamies seuraavia kuukausia varten. Ja uusi työlainsäädäntö hyväksyttiin marraskuussa. Siinä tunnustetaan myös järjestäytymisvapaus, liittojen perustaminen jopa yrityksissä. Se on muuta kuin mitä siellä keskusliitto on vaatinut. Eli siellä on nyt suunnitelma olemassa, eli ensi vuoden tammikuun mennessä se toteutetaan. Ja siinä on johdonmukaisuutta muiden kysymysten kanssa, lukaan lukien myös rikoslainsäädäntöä. ILO muun muassa on huomioitu myös, ja totta kai se täytäntöönpano on samalla tasolla kuin Japanissakin, eli Vietnam on pitkällä. Siellä on ruvettu perustamaan myös elimiä kansalaisjärjestöjen varten ja toimintasuunnitelma saatiin viime viikolla aikatauluineen. Mainitsin myös, että on päästy leikkaamaan myös lapsityövoiman käyttöä ja ovat sitoutuneet tässäkin, että päästään ylipäätään lapsityövoimasta. Siellä on uusi sopimus 2025 vuosille. Joku on mainittu, tai moni on täällä ihmisoikeudet, totta kai se on huolenaihe myös suhteestamme Vietnamiin, mutta meidän täytyy huomioida kuitenkin, että mistä maa on nyt tullut ja selvää näyttöä on viimeisen 25 vuoden aikana edistyksestä, varsinkin sosioekonomisella alalla. Ihmisoikeudet ovat tärkeitä meille, että ne kohenevat. Ja totta kai siellä on selvä yhteys näiden sopimusten kanssa ihmisoikeuksien, että voidaan kokonaan tai osin ainakin keskeyttää niiden toteutumista on ihmisoikeusloukkauksia. Meillä on vuotuinen ihmisoikeusvuoropelu ensi viikolla Hanoissa, eli kaikki tämä on myönteistä. Totta kai on erimielisyyttä keskuudessa, me en väitä mitä muutakaan, mutta olen vakuuttunut, että sopimus tarjoaa hyvän alustavan pohjan käydä keskustelua neuvos- kanssa näistä asioista ja totta kai moni vietnamilainen kansalaisjärjestökin on todennut, että tämän sopimuksen täytäntöpano avaa paljon enemmän tilaa kansalaisyhteiskunnan. Totta kai herra Dali ja Vuolos eivät ole kuulleet näitä neuvonsanoja liittyen tähän sopimukseen. Totta kai EU seuraa tarkkaan myös sitä, mikä on poliittisten vankien tilanne, Meillä on luettelo myös näistä henkilöistä ja me otamme sen aina esille korkealla tasolla ja totta kai me pyrimme myös takaamaan EU-valtuuskunnan edustusto takaa, että ihmiset paitsi vapautetaan, että on oikeudenkäyntejä, tavataan perheenjäseniä niin, että tarjotaan myös perheille hyvät olot. Eli molemmat sopimukset antavat todellakin merkittävän hyvän ympäristön niin, että näitä asioita ei sivuuteta vaan jatkuvasti pidetään esillä ja tapetilla. Ja totta kai Euroopan unionilla mitä se välineet, jos ei sopimuksia olisi. Ja totta kai me haluamme, että Vietnam myös muiden kumppaneiden kanssa hoitaa oman osuutensa. Institutionaalinen rakenne, kuten totesin, eri foorumeilla tarjoaa mahdollisuuden vuoropuheluun Ympäristö mainittiin täällä ja totta kai Vietnam on niitä maita, joka ilmastonmuutoksesta kärsii eniten. Kaikki ovat kiinnostuneita hekin Pariisin sopimusta soveltamaan, kun ovat siihen liittyneet myös. Ja totta kai kestävän kehityksen luvussa tämä mainitaan, että totta kai siellä on myös kansallinen panos tulossa, kuten muutkin tekevät samalla tavalla, että tämä hoidetaan sitouvasti oikeudellisesti Pariisin sopimuksen osalta. Tämä on yksi tapa ja yksi esimerkki myös siinä, siitä, että voidaan tarjota puitteet myös tälle puolelle vapakauppasopimusta niin, että sitoumukset toteutetaan. Vietnam on EUn kanssa tehnyt vapaaehtoisen sopimuksen liittyen metsänhoitoon ja kauppaan, flektiin, ja se 2019 heinäkuun alusta on ollut nyt voimassa. Ja totta kai tämä osa Pariisin sopimusta johtaa siihen, että kaikki laittomasti kaadettu puu Vietnamista ei voi tulla EU-hon niin kun todellakin on korkean riskin maista, Kambodjasta, jossa tuodaan puuta. Ja totta kai Vietnam haluaa, että tulee myös huomioon due diligence-periaatteet ja Vietnam haluaa nyt täytäntöpano viedä eteenpäin tässä ohjelmassa eri luvin, joita tarvitaan jäljitettävyyden takamiseksi. Eli tämäkin on yksi menestystarina, että voidaan saada kaikki osapuolet mukaan vuoropuheluun neuvotteluvaiheessa. Ja totta kai nämä ovat tulleet esille ja me saamme vastauksia näihin. Ja meidän täytyy jatkaa totta kai sitä, että saadaan tavoite toteutettua vielä liittyen investointituomioistuimeen. Parlamentin vaatimuksen mukaisesti investointisuojasopimus on kaikkein uuden aikaisin suojasopimus. Ja siellä on myös tuomioistuinjärjestelmä ratkaisua varten ja siellä on nyt korjattu entinen riitojenratkaisun menettely. Tämä on oikea tapa edetä. Tuomioistuin on itse näin todennut myös hiljattain. Eli kaikki nämä e- elementit ovat mukana. Tämä on myös askel eteenpäin siinä, että saadaan monenkeskinen, monenkeskinen investointi tuomioistuimen eli puhemies vielä lopuksi toteaisin, että jos puolatte tätä vapakauppasopimusta, niin puolatte myös sopimusta, joka antaa meille poliittista institutionaalista vaikutusvaltaa ja kunnon rakenteita niin, että saadaan aikaan kohennusta ihmisoikeustilanteessa, työoikeuksissa, ilmastonmuutoksessa, ympäristöpolitiikassa, niin että voidaan vaikuttaa myös siihen, että kirjeet eivät enää ja päätökslauselmat auttaa. Ne sivutetaan useimmiten, eli sopimus, ei, sopimuksen myötä EU ja Vietnam ovat nyt samalla viivalla poliittisesti, ja meillä on myös täytäntöpäinen mekanismia, että päästään tavoitteisiin näillä aloilla, jotka on täällä mainittu. Ja minä tiedän, että moni näistä kysymyksistä ovat olleet huolenaiheena pitkään, ja nyt meillä on rakenteita niiden hoitamiseksi. Nyt on syytä olla myönteisellä mielellä tunnustaa, että Euroopan unionin ja Vietnamin kansan avulla voidaan saada jotain myönteistä aikaa sopimuksesta. Kiitos. Kiitokset komission jäsen. Ja nyt loppupuheenvuoro vielä esittelijä Bursua. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, komission jäsen. Keskustelun päätteeksi haluaisin ensinnäkin kiittää Intavaliokunnan kollegoitani varjoesittelijöitä ja erityisestikin edustaja Langea, Intavaliokunnan puheenjohtaja. Entinen esittelijä Jan Saaradil ansaitsee myöskin kiitokset. lailla kiitän komissaari Hogania erinomaisesta yhteistyöstä. Hän aivan oikein painotti kauppainvestointi sopimusten merkitystä Vietnamin kanssa. Olen täysin samaa mieltä komissaari Hoganin johtopäätöksistä. Pistin merkille teidän selkeän sitoumuksenne, kun te lupasitte varmistaa, että sopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan kaikki ne osatekijöineen ja jatkuvasti autetaan myöskin komission kautta Vietnamia, jotta uudistusprosessi etenee ja että maa saa tarvittavat rahoitus ja tekniset tuet, jotta se tavoitteeseen myös pääsee. Arvon kollegat, kiitos kaikille erittäin arvokkaista puheenvuoroista. Täällä mainittiin lukuisia seikkoja, jotka olivat yhtä lailla minunkin huolieni joukossa. Uskon, että nyt on riittävästi pystytty vastaamaan suurimpaan osaan huolia valmistelevan työn avulla. Uskon, että nämä sopimukset tulevat palvelemaan tehokkaana välineenä, joiden kautta voidaan edistää perusarvojen toteutumista. Samalla voidaan luoda tasavertaisempi, tasaisempi pelikenttä, tasavertaiset kilpailusuhteet. Vietnam on sitoutunut merkittäviin uudistuksiin ja toimenpiteisiin. Olen puheenjohtaja Langin kanssa samaa mieltä asiasta, kun hän toteaa, että parlamentin selkeän poliittisen viestin kautta edistystä varmaan tapahtuu keskustelun aikana ja kun itse en ollut yhteyksissä Vietnamin hallituksen kanssa, hallitus on osoittanut, että sillä on selkeästi poliittista tahtoa ja saadaan, tahtoa saadaan tuloksia merkittävissä kysymyksissä. Euroopan parlamentti on ollut ja on edelleenkin valmis seuraamaan sitä, mitä maassa tapahtuu. Riippumattomatta neuvoantavat ryhmät Vietnamissa täytyy saada perustettua ratifioinnin jälkeen. Haluamme jatkossakin vahvistaa poliittista vuoropuhelua vietnamilaisten kanssa luomalla yhteisen parlamentaarisen yhteistyökehyksen. Tulemme tarkastamaan myöskin ehdotusta ottaa DROI ja cd valiokunnat mukaan vuotoisen ihmisoikeusvuoropuheluun ihmisoikeuksien ja turvallisuusasian alivalokunnat. Vietnama, Vietnam on muuttumassa. Uskon, että näiden sopimusten myötä voimme edistää vaurautta, hyvinvointia, ihmisoikeuksien, elinolosuhteiden ja perusvapauksien toteutumista ja Vietnamissa edistystä näillä aloilla. EU pyrkii myönteisellä tavalla saman aikaan parannuksia Vietnamissa. Siksi henkilökohtaisesti vetoan kaikkiin kollegoihini parlamentissa, jotta he äänestäisivät huomenna hyväksynnän puolesta kummankin sopimuksen kohdalla niin, että EU voi näytellä täysimittaista rooliaan geopoliittisena toimijana tuolla alueella. Ja samalla voimme osoittaa Vietnamille, että olemme luotettava, rehellinen kumppani tänään ja tulevaisuudessa. Vielen Dank. Kiitos esittelijä. Yhteiskeskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna. Istunto keskeytetään kello 15. Kiitos.